Tervetuloa. Tiedän, että, että paljon tapahtuu ja sattuu. Ja kaikille on hankalaa tulla valiokunnan alkuun. Lupasin teille kiertokirjeeseen, joka koskee näitä sitten vertailuarvojen lykkäämistä ja muitakin asioiden lykkäämistä on ehdotettu. Joten esityslistan hyväksymisen jälkeen ja puheenjohtajien tiedonantojen jälkeen, onko meillä mitään tietoa annettavaksi yksi selvä, niin ehdotan, että sen jälkeen käymme yleisen keskustelun siitä, mikä on tilanne lykkäysten suhteen, mitä vaikutuksia niillä olisi ja minkälainen asema on niillä asioilla, jotka jätetään kesken, josta ei ole tehty lainsäädäntöpäätös lauselmaäänestystä. Kävisikö tämä teille? Joten ehdotan, että toimimme näin. Herra Langen, haluatteko puhua? Täällä halutaan jo puheenvuoro. Kiitokset Sharon. Minulla olisi vain kysymys liittyen äh, lausuntomme alivaliokunnasta. Päätöshän on tulossa torstaina, mutta torstai aamupäivällähän ryhmien puheenjohtajat jo kokoontuvat ja samoin sitten äh, Puolassa kokoontuu torstaina Euroopan kansanpuolueen puheenjohtajisto ja siksipä jotkut, jotkut kollegamme eivät olekaan täällä Brysselissä, vaan ovat sitten jo Puolassa. Joten kysyisin, että voidaanko päätös alivaliokunnasta ehkäpä sittenkin hoitaa maanantaina Strasburgissa. Olisin kovasti kiitollinen, jos näin voitaisiin tehdä. Tämä on nyt ihan pyyntö teille. I, I'm delighted to see how you... Olen iloinen siitä, että nyt haluatkin Strasbourgin maanantai-iltapäivän kokouksia. E, jokaiselle jäsenelle on ensimmäinen kerta. Selitän, miksi näitä tulee ja pidämme huolta toiveistanne. Ja tässä on hoidettu puheenjohtajan tiedonannotkin ilmoitusasiat ja esityslista lienee hyväksytty vai eikö? Agenda. Um, you... Niin, tähän laitoitte kovasti työtä tähän arviointijärjestelmään ja tiedän, että tässä on joitakin avoinna olemia kohtia, mutta loput voitaisiin käsitellä myöhemmin. Kun puhutaan näistä rahamarkkinarahastoista, niin siinä on tiettyjä ongelmia jotka saattaisivat johtaa siihen, että 400 miljardia euroa joudutaan käsittelemään uudelleen. Niin meidän täytyy katsoa tätä asiaa vielä kerran. Käsittääkseni emme ole riittävästi keskustelleet asiasta. Joka tapauksessa kohta viisi näistä rahamarkkinarahastosta ja kohta seitsemän rahamarkkinarahastosta ja kohta viisi haluaisin, että näitä lykättäisiin eteenpäin ennen kuin meillä on todellinen mahdollisuus äänestää. Eli olemme käyttäneet tähän hirvittävästi aikaa, mutta joihinkin kohtiin ei riittävästi. Ja minusta meidän täytyisi kuitenkin nyt käyttää se aika oikein ja pyytäisin, että molempia kohtia lykättäisiin niin, että meillä on mahdollisuus työstää niitä ja että ihmisillä on mahdollisuus pohtia niiden kaikkia vaikutuksia. I take that. Paljon, kiitoksia. Ki- Tämä on täydentävää tai on osa siitä, mitä halusin keskustelu liikkeelle tuen äh, lykkäämisiin, mutta katson, että tuo on muodollinen pyyntö lykätä kohtia 5 ja 7. Osa siitä, mitä me sanomme, on tai ei ole äh, relevanttia. Tiedän, emme ole vielä tehneet päätöstä El Handraui teemme päätöksen vasta keskustelun jälkeen. En sano, että päätöstä on vielä tehty. Sain, saat puheenvuoron. Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Minä en oikein näe mitään syytä rahamarkkinarahasto äänestyksen lykkäämiselle. Tiedän, että poliittisia mielipideeroja toki on erityisesti liittyen yhteen ehdotuksen kohtaan, eli se, miten hoidetaan kysymykset ja niin edelleen. Mutta nyt meillä on ehdotus pöydällä ja jossain vaiheessa meidän jäsenten täytyy ottaa kantaa äänestää puolesta tai vastaan. Eikä tämä tietenkään tähän pääty. Sittenhän siirrytään täysistuntoon ja ehkä valmistellaan vaihtoehtoisiakin ehdotuksia ja sitten nämä käynnistyvät neuvottelut neuvoston kanssa. Eli joka tapauksessa aikaa on vielä tarkastella asiaa uudelleen ja pohtia sitä. En näin ole näin mitään hyvää syytä äänestyksen lykkäämiselle. Tämä on minun kantani esittelijänä. Mehän tätä kerran jo lykkäsimme. Äh, saimme pari lisäpäivää kompromissien löytämiseksi, kompromissien, jotka saisivat laajempaa tukea. No nämä kompromissit ovat pöydällä, äh, ovat olleet jo viime viikosta. Ne pyrkivät olemaan joustavampia ja pikemminkin ovat kallellaan näin ollen teidän <clears throat> kannallenne, joten minä katson, että valiokunnan täytyisi nyt ottaa kantaa. Tämä on siis esittelijän linja. I think we're now Emily, taidamme käydä tätä yleistä lykkäyskeskustelua ja tehdään niin ennen kuin sitä yleiskommentit, mutta mennään nyt valiokunnan tahdon mukaan. No, mitä minä olin sanomassa äänen Emilille puhelin, puheenvuoron, kun tullaan vertailuarvoihin. Vertailuarvoista ryhmien enemmistö on pyytänyt lykkäystä. No, tämä näkyisi, jos asiasta äänestettäisiin. Ja, ja mitä haluaisin ehkä rahamark- rahamarkkinarahastojen yhteydessäkin selittäisi, mitä tapahtuu, jos asiat jäävät kesken. Kaikki, mikä ei mene ensimmäisen käsittelyn loppuun, on kesken jäänyttä. Jolloin seuraava parlamentti päättää, mitä asioilla tehdään. Heitä ei sido meidän päätökset ollenkaan. He voivat totta kai tarkastella tekemisiämme ja katsoa, kuinka laaja sopu on vallinnut, joka antaisi suuntaa sille, josko he haluavat avata paketin uudelleen, lähettää asia takaisin komissiolle vai jatkaa asian parissa. Heillä on optioita koko joukko kautta rantain sen suhteen, mitä kesken jääneille asioille voidaan tehdä. Tartun tähän vertailuarvioihin joka on oma kokonaisuuteni. Lupasin komissiolle, että pyrin tekemään jotain nopeasti, niin että jos äh, neuvostossa Salama iski siihen, saisivat nopean päätöksen aikaan, voisi mennä vuoropuheluun, mutta Salama ei ole iskenyt neuvostossa lainkaan. Ja me oletimme, että meillä on tasapainoisia kompromisseja meidän puolella salama on lyönyt. Mutta ryhmät kokevat, että tarvittaisiin lisää aikaa. Minulla on ongelmia kompromissien uudelleen laatimiseksi. Sitä on aika paljon. Sovellusalla kysymys on ollut keskusteluissa alusta lähtien marraskuusta. Ja tämähän on yksi pääkysymyksistä alun perin. Joten Salosalan ja artiklaan muuttamatta, mutta sitten rajoitin vaikutusalaa hallintaa koskevassa jaksossa keskustelussa varjostelijoiden kanssa ja Turusen pyytöön liittyen muutin rajoitteita tässä sovellusalakohdassa. Mutta tämä aiheuttaa yhä ongelmia. Ja Strasbourgissa komissio ilmaisi, kiertelijä kertoi, että sillä on ongelmia, juridisia ongelmia ehdotustani kanssa sen suhteen, josko tällaista joustavuutta voidaan asetuksessa tarjota. Tiedämme, että aika paljon joustavuutta voi tarjota. Olemme tehneet sitä pääomavaatimusasetuksessa. Se on 150 joustavaa kohtaa CRRssä, vaatimuksissa. Tämä vertailuarvo ehdotus pyrkii muuttamaan ISK-ehdotuksia, jossa on sääntöjä, jotka voidaan ottaa lainsäädäntöön mukaan, ja on oikea, oikein esittää kysymys, olisiko osa ollut parempaa viedä direktiivinä eteenpäin, ja mielelläni voin kysyä oikeuspalvelulta mielipidettä tästä, ja jos nyt aloittaisin nollasta – nyt kun tiedän asiasta paljon enemmän kuin alussa. Ehkäpä olisin tehnytkin tämän ehdotuksen, että edetään nopeasti asetuksen parissa. Tartetaan tärkeimpiin vertailuarvoihin tällä kaudella. Ja ehkäpä neuvostokin olisi kyennyt etenemään tarpeeksi nopeasti. Ehkä me olisimme sitten saaneet direktiivin aikaan, joka olisi sitten edennyt vähän hitaammin, joka olisi tarttu näihin vertailuarvojen miljardeihin eroihin, niitä omassa ehdotuksessa pyritty käsittelemään. Ja tämä liittyy ESMAN ja toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuteen ottaa jotkut vertailuarvot sovellusalan ulkopuolelle. Joten tässä on sovellusalalle mahdollisuuksia, mikä on komissiolle ongelma – ja siksi ei on estänyt pyynnön lykkäämisestä. Ja olisivat että Nuo asiat ovat kyseessä. on hyvin vaikea muuttaa asioita vertailuarvojen suhteen. Ehkä voimme vielä kerran yrittää. Mutta en usko, että kannattaa äänestää asioista – jotka eivät saa valiokunnassa voimakasta tukea. Se on väärä viesti seuraajillemme. Voisimme sanoa seuraajillemme, emme saaneet päätöstä aikaan, joten aloittakaa palusta. Jos saamme aikaan jotain, niin joka saa laajan tuen ja konsensuksen, ja äänestystulo on vahva, sitten kannattaa äänestää. Koska tämä on viesti seuraajillemme mutta jos määritämme tästä, no kun tiedämme, että valiokunnan mielipide on jakautunut ja ääni sinne tai tänne johtaa, tai se, että kuka tulee paikalta, kuka ei, johtaa muutoksiin. Sekä ei ole hyvä viesti valiokunnalta, ei sellainen, mitä haluaisin lähettää, eikä se auta myöskään seuraavaa parlamenttia. No, nämä ovat tuntoni vertailuarvoehdotuksen suhteen. Sitä ei äänestetä tänään. Katsotaan, saavutetaanko laaja konsensus. Muuten se ei ole vaivan arvoinen. Ja otan keskusteluun sen, pitäisikö osa tästä pistää direktiivin Tämä se vaihtoehto, että neuvoston ja komission kannattaisi tarkastella niin, että sitten kun trilogit alkavat seuraavan mandaatin aikana, olisi mahdollista, että asiat olisi ratkaistu. Voi olla, että ratkaisuja löydetään aikaa hukkaamatta, mutta sehän olisi sitten sitäkin teille tehtäväksi, jotka tänne palaatte. Mutta sitten kysymys siitä, mitä annetaan seuraajille, päteekö tämä rahamarkkinarahastoihin? Kyllä. Näkin on erimielisyyksiä. En tiedä kuinka suuria nämä erot ovat, mutta muistan teille, että parasta on pyrkiä mahdollisimman konsensuaaliseen kantaan. Ja on hyvä, että nähdään, että me teemme työmme huolellisesti. Annan Emilille puheenvuoron. Meillä on paljonkin aikaa, kun emme paljonkaan äänestä. Ei ainakaan vertailuarvoista. Since you announced already... Kiitoksia. Ja koska jo sanoit, että sinulle sopii tämä lykkäys, niin minä haluaisin vain jatkaa tästä hiukan. Toivon todella, että ainakin omalta osaltamme voimme viedä tämän asian loppuun niin, että pääsemme ensimmäisen käsittelyn sopimukseen. Sihteeristönkin kanssa keskustelin asiasta, koska tavoitteenahan ei ole sitä poistoesityslistalta, vaan haluamme, jos se sitten voitaisiin tuolla maaliskuussa ottaa esille. Lisäksi tiedämme, että kun pyydätte lykkäystä, niin se merkitsee myös sitä, että olette kovin aktiivisesti tässä mukana, joten Ehdottomasti siis seuraamme asiaa, palaamme siihen ja pyrimme toimimaan mahdollisimman hyödyllisesti, jotta voidaan esittää uusia ehdotuksia. Uskoakseni periaatteessa saimme nämä vastaukset viime viikolla ja kun niitä lukee, niin siinä on 22 sivua asetusta. Ja asetustahan tässä laaditaan. Tärkeää sellaista. Ja olin sitä mieltä, että Siinä oli erittäin vakavia puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, eikä juridista varmuutta. Eikö voitaisiin sanoa, tai voidaanko sanoa, mitä soveltamisalaan kuuluu 4-5 vuoden kuluessa? Näin pitäisi kyetä tehtävän ja se, että Esmolle delegoidaan tärkeitä osia, on meille kyllä erittäin tärkeää. Se täytyy ehdottomasti sopia keskenämme. Se on vaikea kompromissi tehtäväksi, mutta siihen täytyy pyrkiä joka tapauksessa. Periaatteessa siis meidän lainsäädännön tehtävä on toimia näin. Nämä olivat joitakin niistä tärkeistä kysymyksistä. En aio nyt sen pidempään niistä puhua. Nämä olivat niitä pääsyitä, miksi vaadimme lykkäystä. Lisäksi meillä oli työryhmä aiemmin, ja ihmiset haluaisivat puhua siitä, mistä äänestämme. Saimme äänestysluettelon perjantaina. Eli oikein hyvä, jos lykätään. Ja sitten voimme aktiivisesti olla tässä mukana seuraavien viikkojen aikana niin, että parlamentti voi viedä asian päätökseen omalta osaltaan. Kiitos. I hope so too, because... Näin minäkin toivon, koska aikaisemmin olen jo sanonutkin, että pyrin ottamaan kaikkien tarkistukset mukaan. Ja annan teille mahdollisuuksia äh, sovellusella suhteen. Liitteet ovat liitteet kommentteiden ja tarkistusten yhteenveto, kompilaatio, siinä ei ole mitään uutta. Olen pyrkinyt integroimaan kaikki. Täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on yhtäältä ihmisiä, jotka haluaisivat poistaa sovellusalasta paljon, esimerkiksi energiaraaka-aineet ja sen sellaista, ja toisaalta meillä on ihmisiä, jotka haluaisivat kaiken jäävän sovellusalan alle. Ja on vaikea luovia tuo, noiden vaihtoehtojen välissä. Philip Benali. I think, uh... Kiitos puheenjohtaja. Viisaita sanoja puhuitte sanoa sen, sanon sen, että äh, me pyrimme saamaan aikaan säädäntöä suurella enemmistöllä tai sitten äänestämme tyhjää. Mielestäni se on järkevää. Mitä äh, näihin vertailuarvoihin tulee, uskon, että voimme saada aikaan hyvin suurenkin enemmistön. Kaikki eivät välttämättä ole täysin tyytyväisiä, mutta uskoisin, että kahden kolmanneksen tai kolmen neljänneksen laajan enemmistön voimme saada aikaan. Ja varmaan tämä kyllä sitten eh, säilyy ensi kaudellekin. Täytyy eh, Emilille sanoa, että olen ollut hiukan ärtynyt tässä viimeaikaisista toimista, kun toinen juttu on laajan enemmistön pyrkiminen hyvässä uskossa, mutta kun sitten ihmiset neuvottelupöydän ympärillä sanovat, että eivät halua kolmen prosentin pääomapuskuria SINAF-rahastoille ja toteavat, että periaatteessa eivät halua lainsäädäntöä, haluavat säilyttää olemassa olevan tilanteen ennallaan, niin minun mielestäni tämä ei ole neuvottelua, vaan ää, tämä ää, pyrkii vain ää, säilyttämään tilanteen. Ja kyllähän esimerkiksi komissio on tässä todella pyrkinyt toimimaan rahamarkkinarahastojen suhteen, ottaen huomioon myös kansainväliset kumppanimme kun sitten jotkut sanovat, että kolmen vuoden jälkeen A haluamme puskurin ja B haluamme bailoutin, niin mielestäni tämä ei ole kyllä neuvottelemista hyvässä uskossa. Minä olen valmis käymään neuvotteluja hyvässä uskossa, mutta jos jotkut haluavat käyttää vain viivyttelytaktiikkaa, niin jossain vaiheessa heitetään sitten pyyhökkehään. Well, I, I just really wanted to follow on and say that I... Niin halusin vain sanoa siitä, että tämä on ihan järkevä äh, ratkaisu näiden vertailuarvojen kohdalla, sillä ymmärrän, että joskus kun pyritään pääsemään kompromisseihin ja ottamaan huomioon se, mitä kaikki haluavat, niin lopputuloksena on tilanne, jossa yhden ihmisen joustavuus on toisen ihmisen juridinen epävarmuus. Ja tämä ehdottomasti näiden sisäisten keskustelujen seurauksena, joita ryhmässämme käytiin, osoittaa, että ehkäpä tämä voisi toimia, mutta se ei ainakaan ole selvä. Ja mielestäni se, mitä voimme tehdä, on, että sanotaan, että ESMalla on enemmän valtuuksia tässä asiassa antamatta sitä juridista selvyyttä siinä, miten pyydämme sitä tekemään. Joissakin tapauksissa, joita minä tässä luin, tätä voitaisiin tulkita niin, että vaikka oltaisinkin soveltamisalan puitteissa, niin sitä voitaisiin soveltaa ESMAan sitten tällaista puolittaista tai täyttä poikkeusta. Mutta nämä asiat eivät ole liian vaikeita mielestäni selvitettäväksi. Meidän täytyy vain ottaa selkeä kanta siihen. Me emme voisi laatia asetusta niin, että se on niin kuin direktiivi, eikä voida sanoa sille, joka pyydetään täytäntöönpanemaan, että voitte tehdä sanoa samalla, kuin niitä täytäntöönpanette. Eli tässä nyt ollaan vähän raiteiltaan, kun puhutaan vertailuarvoista. Ja se on johtunut siitä, että on pyritty löytämään näitä kompromisseja. Meidän täytyy pyrkiä siis selventämään tätä tilannetta. Kyseessä on kuitenkin tärkeä asia, mikä saa unohtaa sitä, että se perintö, jonka me tänä valiokuntana jätämme, meillä, on erittäin suu, meillä oli erittäin suuri kuulemistilanne tästä asiasta. Jos katsotte Financial Timesia, niin siellä on Forex-manipulaatiosta erittäin pitkä artikkeli. Siinä sanotaan, että se on paljon suurempi asia kuin Libor-manipulaatio kolme miljardia dollaria päivässä rahoituksena, joka virtaa läpi. Eli me emme saa epävarmasti tehdä sitä, mitä me nyt tässä tuotamme. Meidän täytyy antaa perinnöksi turvaa ja varmuutta. Ja aivan kuten puheenjohtaja sanoi, että minusta tämä on ainoa järkevä lähestymistapa niin, että ei päästä, päädytä sitten suurin öö, ristiriitaisuuksiin, että kun mennään täysistuntoon, jos siellä esitetään suuria tarkistuksia, niin se ei anna tälle valiokunnallemme sitä arvoa, jonka se on ansainnut. Ehdottomasti meillä on hieno menneisyys ja meidän täytyy pitää tämä toimintamme saman tasoisena. Ja aivan kuten ryhmäni sanoi, minä ehdottomasti sen ryhmän varapuheenjohtajana myös tuen tätä asiaa ja haluamme toimia rakentavalla tavalla, jotta asia voidaan viedä tämän toimikauden kuluessa loppuun. ketäs rouva puheenjohtaja. En puhu mietinnöstä. Sen laadittu kiitos siitä, mitä muuhun tulee. Tämä ei ole mikään mietintö, joka on ihan vielä mukava. Meidän täytyy vielä työstää tekstiä. Tämä asetusten direktiivikysymys. Meidän täytyy pitäytyä asetuksista. Sillähän teillä me olemme harkinoita säädelleet ja Roserkin on toiminut niin, eli astuksen tien oikein. Epävarmuutta ei saa aiheuttaa. Sitä hyvän säätelyn merkityksestä. Adlein mainitsi hyvän esimerkin. Meillä on tämä valmistella oleva äh, valtakursseihin liittyvä kriisi, joka on isompi kuin liberaali, äh, äh, liberaali liittyvä. Eli ei mitään puolen puolivälin ratkaisu pitää löytää. Ja olisi kohtuullista jättää asioita Esmalle, asioita, joita se ei pyydä. Ja sillä pitäisi jättää jotain vastuuta, jotka ovat ihan ensisijaisia tästäkin näkökulmasta. Kaikki haluavat antaa Esmalle paljon valtaa, mutta sillä ei ole rahoitusta eikä myöskään henkilöstöresursseja työnsä tekemiseksi. Pahinta olisi, että meillä viranomainen, jolle sanotaan, että sillä on tehnyt työtään, koska sillä on annettu näin, sen tarvitsemme resursseja. Eli meidän täytyy työstää vielä tätä asiakokonaisuutta. Olen samaa mieltä Arlene McCarthyn kanssa. Tehdään hyvää työtä, käytetään tähän aikaa. Eikä vaan tehdä josta voimme vain sanoa, että nyt tuli äänestettyä. Maaliskuussa ei ole mikään pakko äänestää, mutta pakko on saada sellainen johdonmukaisuuden aste, jota olot vaativat. I hope my tech... Toivottavasti tekstini oli parempi kuin puolivillainen. Eh, Minulla pieni huomio täydennykseksi siihen, mitä Jean-Paul Cousins juuri sanoi. Lähtökohtahan oli Libor ja Euribor ja muiden eh, manipulointi. Nyt äh, ehdotuksessa kuitenkin myös pörssipohjaiset indeksit ovat mukana ja minun mielestäni ei ole mitään läpinäkyvämpää ja reilumpaa kuin pörssitulokset. Ei niitä tarvitse mielestäni tämän epäsäännellä. Siksi mielestäni äh, pörsseihin liittyvät tulokset, joka on vain pieni osuus, tulee jättää tämän sääntelyn ulkopuolelle, koska meillähän on hyvin avoin ja läpinäkyvä järjestelmä. Ei mitään lisäsääntelyä tarvita. So that's everything in and everything out. Kaikki sisä mukaan ja sitten kaikki pois. Lisä. Kiitoksia Sharon. En halua toistaa sitä, mikä on jo sanottu. Minusta on tärkeää, että vertailuarvoista käytävä äänestystä lykätään ja siihen saadaan iso enemmistö taakse. Kysymykseni koskee päivämäärää. Jos se on se, mikä on kaikkein lähinnä, jotta se voidaan hoitaa. Mielestäni on tärkeää, että voidaan tätä juridista työtä hoitaa mahdollisimman pitkälle. Toinen kysymykseni on se, en oikein ymmärtänyt, että aiotteko näitä rahoitusmarkkinoita myöskin lykätä? En näe näitä samoja perusteita nimittäin siinä, mutta vertailuarvoissa kyllä ollaan oikeasti menossa oikeaan suuntaan. Rahamarkkinarahastossa taas ei. Haluaisin, että lainsäädäntöprosessissa menisimme mahdollisimman pitkälle, jotta kiinnitämme tämän kantamme mahdollisimman paljon. I will postpone benchmarks. Uh... Ehdotan, että lykätään uh, vertailuarvot ja sitten on tehty pyyntö rahamarkkinarahastosta, tässä on SND-esittelijä. Ja teidän puolelta aita asiat näyttävät toiselta. Silvi. Sharon, en halua myöskään pitkittää keskustelua, mutta esittelen tehnyt tärkeää työtä. pidä la- jättää huomiota tarvetta saada aika laajaa ää, äh, sopua. Meillä on vielä tätä tuota tehtävänä, voimme pyrkiä vahvempaan enemmistöön. Tässä on aihe äh, on paljon enemmän kuin ylilyöntejä. Tässä on ollut petoksia. Ihmiset ovat huijanneet. Täytyy löytää tehokkaita ratkaisuja. Yhden Jean-Paulin Olisin tyytyväinen, että tämä vetetään Esmalle, mutta Esmalle pitäisi olla sellaisia resursseja, joita sillä ei nyt ole. Joten yhteenvetona meillä on mahdollisuuksia syventää työtä vielä. Okay, I think that was on benchmark. Oletan, että tämä koski jälleen vertailuarvoja. Puheenjohtaja, minä tein tämän selväksi, mitä nyt vertailuarvoista on sanottu tapahtuu. Mielestäni olemme tehneet paljon työtä, mutta vielä matka on kuljettavana. Kyllä euroskeptikotkin tarttuisivat tähän varmasti. Emme me voi tällä tavalla kiirehtiä näitä asioita. Jos minä olen väärässä rahamarkkinarahastojen suhteen, niin minä lupaan äänestää sinafeista teidän tavallanne, jos minä olen väärässä. Mutta minä pelkään, että että harvat ihmiset tässä tasan tarkkaan tietävät, mistä on kyse. Me emme ole puhuneet kunnolla puolesta tai vastaan ainakaan mitenkään syvällisesti. Ja sitten kun täällä on puhuttu kompromisseista, puhuttu näistä 400 miljardista eurosta eh, siinä avissa, tämähän saattaisi todella lähteä Euroopasta, näin on todettu kun ajatellaan äh, äh, varojen siirtymistä Euroopan parlamentin ulkopuolelle, kun me teemme sääntöjä, jotka eivät äh, ole voimassa Yhdysvalloissa vaikkapa. No miksi ihmeessä me teemme tällaista pohtimatta, mikä on roolimme? Minä en ole tässä yrittänyt puuttua sinafeihin. Minä olen todennut, että jos on Mm, kysymystä systeemisestä riskistä, niin laitetaan likviditeetti maksut, Varmistetaan, että ei synny ongelmaa. Sitten voimme pitää sinafit ja tinafit. Mutta kuullaan perustelut. Ei kiirehditä. Miksi kiirehtiä? Ihmiset tarkastelevat hyvin läheltä sitä, minkälaisia päätöksiä me teemme. Säännöt, vaalit ovat tulossa pian ja me kiirehdimme. Meillä on oltava kyll, kylliksi aikaa pohtia asioita kunnolla ja tässä tarvitaan, niin kyllähän näistä vertailuarvoista on käyty huomattavasti yksityiskohtaisempaa keskustelua kuin rahamarkkinarahastoista ja minun mielestäni molemmat täytyy lykätä siihen asti, että kummastakin ollaan kunnolla keskusteltu. Sitä minä ehdotin. I mean, I'll say... Tulkituksen Sanoisin rahamarkkinarahastoista sen, että sitten toinen laita ehkä ei ole tunnettu, jos tarkassa SBIin äh, konsultaatiokierrosta, ja, johon liittyen komissiolta tulee lisää ehdotuksia, jotka ottavat seuraavaa mandaattia, niin minusta näyttää, että erityisesti keskuspankkien suhteen ne eivät välttämättä täysin tunne sitä, mitä AFMDssä se Uskissa tapahtuu maksujen suhteen. Meillä oli keskustelu että keksivän näitä maksuja. Ja olivat että on kerrotaan, että ne ovat jo olemassa. No täällä tapahtuukaan niin siinä vaiheessa, kun päästään trilogiin. Toivon, että asioita on selvitetty paremmin ja keskuspankit ovat selvittäneet paremmin mikä niiden kanta näistä asioista on. Näen, että Filip, että haluat puhua, mutta tässä tilanne liikkuu. Ensiksi oli huolenaiheita ja no, luonnollinen keskuspankkien vaisto oli, että ei anneta ihmisille rahaa mistään ulos, koska kaikki on turvallista, kun se on systeemi sisällä, mutta kansalaisten täytyy silloin tällöin saada varojaan ulos synapsien ongelma on tämä ongelman alkupää. Kukaan ei tiedä, mitä tuosta seuraisi sitten eteenpäin. Ja ensi mandaatilla tulee enemmän työtä tämän suhteen. Rahamarkkinavarat eivät ole talletuksia. Ja jos me pakotamme järjestämään siihen, että rahastojen rahat olisivat enemmän niin kuin talletuksia, niin enpä tiedä, miten tässä kävisi. Philip, haluaisit vielä puhua? I, I'm sorry, gay. I... Niin, gay, kyllä minä kunnioitan sinua, mutta tässä nyt mennään kyllä yli rajan. Sillä periaatteessa se, mitä sinä nyt teet, on heittänyt täällä lukuja vain ihmisten pelottelemiseksi. Minä en kyllä sitä hyväksy epävarmuutta ja pelkoa kylvetään ympäriinsä. Sanotaan, että älkää koska kun tähän se on vaarallista taloudelle ja Kaiken jälkeen sinähän vihjasit myös tätä te lainsäätäjät, ette käytä tätä yhtään, ette pätkä vertaa. Minä en tätä hyväksy. Minä en ole tietysti mikään rahoitusihminen, mutta kyllä minä riittävästi niistä tiedän, jotta pystyn erottamaan totuuden paskan puhumisesta. Meidän tulisi ehdottomasti pakollisesti muuttaa nämä rahasta toiseksi, vaikka uskotte, että kaikki nämä ihmiset ovat ihan höyrypäitä, jotka eivät ymmärrä mitään rahoitusteollisuudesta, niin tietysti sitten luonnollinen päätelmä on se, että sinä tiedät tämän asian paremmin. Tai sitten olet sitä mieltä, että nämä ihmiset, jotka on nimitetty lainsäätäjien puolesta tai demokraattisesti valittujen ihmisten puolesta tietävät vähemmän kuin mitä teollisuus tietää. Valitan kyllä lainsäätäjänä se, että minä anna periksi teollisuuden pompottelulla, niin minä en kyllä sitä hyväksy. Ja silloin vihjataan sitä, että ne, jotka eivät seuraa teollisuuden neuvoja, ovat joko epäpäteviä tai heillä on väärät tiedot, niin se on kyllä jo ihan rajalla sillä, että siinä loukataan ihmisiä. Ai, minulla on oikeus vastata, rouva puheenjohtaja. En minä tarvitse mitään neuvoja. Paljon kiitoksia. En pidä sitä, että keskustelun sävyä niin, sinä olet henkilökohtaisesti liikaa Philip Gay oli yleisempi kommenteissaan. Tiedätte sen tyylinsä, mutta olemme joskus käyttäneet sitä omaksi hyväksemme. Mutta ostapa malttia. Meidän mielessä se Avska ja arvopaperikomissio ovat päättäneet asiat toisin. Ja kysymys ei ole aina näistä, mitä teollisuus ajattelee. Meidän täytyy kyetä keskustelemaan. Ei tarvitse tehdä tästä henkilökohtaisuuksia. Gemini antaa, antaa sille puheenvuoro. Minun työni lainsäätäjänä on päättää asioista huolimatta siitä, mitä ulkopuolelta painostetaan tässä. Me olemme EU-toimielimessä, emme teollisuuden edustajia. Ja minä uskon, että jäsenet sydämessään tietävät, että eivät vielä pysty tekemään päätöstä Suurin osa meistä ei todellakaan tiedä, mitä vaikutuksia tällä päätöksellä olisi. Siksi pyydän vain aikaa, pyydän aikaa meille, jotka emme tätä vielä täysin ymmärrä, jotta voimme tarkastella tämän päätöksen vaikutuksia. Eikä yksinomaan teollisuus, myös valtiovarainministeriöt ovat huolissaan tästä. Viranomaiset, yliopistot, julkiset ja yksityiset sijoittajat ovat huolissaan tästä. Ja minä olen ehdottanut, että että tarkistetaan asiat nyt vielä. Ja jos minä olen väärässä, niin sitten olen. Enkä minä ole ollenkaan varma siitä, kuka tänään voittaa tai häviää äänestyksessä. Minä haluan vain, että me lainsäätäjät teemme työmme, käytämme tähän työhön kylliksi aikaa ja pohdimme päätöksemme vaikutuksia. Ja minun mielestäni, rouva puheenjohtaja, nyt ei näin ole, ja se oli se, minkä halusin tässä sanoa. Right. I think everybody wanted to speak. Selvä. Uskon, että kaikki, jotka halusivat puhua, ovat puhuneet. Kuten sanoin, lähtökohtana oli kolme äänestystä. Ja nyt olemme päättäneet lykätä eurooppalaiset pitkäaikaisrahoitukset. Minä ehdotan, että me lykkäämme vertailuarvot ja päätettäväksi on, haluammeko me lykätä rahamarkkinarahastoja koskevan äänestykseen. Esittelijä pysyy kannassaan, että hän ei lykätä halua. Voimme äänestää käsiäänestyksenä. Kuka haluaa lykätä rahamarkkinarahastojen äänestystä? Well, we may, we may need to take a card vote on that. Ehkäpä tämä, tämä täytyy tehdä elektronisesti. You haven't got yours?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 Haluaisin Halusin tehdä yhden asian ihan selväksi tästä asiasta. Minulla on tämmöinen kanta, jonka selvitinkin. Mutta käsittääkseni perustavanlaatuinen kysymys tässä asiassa on se, että meillä on nettolasku sen suhteen, millä tavalla otetaan rahamarkkinoilla huomioon. Se, että Ja ainoa etu, jonka näen sillä, että lykkäämme äänestystä, on se, että voimme paremmin työstää tätä äänestysluetteloa, joka nyt tässä saatiin muutama minuutti tai puoli tuntia ennen kokouksen alkua. Ja saamme sen tehtyä silloin johdonmukaisemmaksi, sillä tämä asia on kyllä sen verran monimutkainen, että jos seurataan sitä, millä tavalla sitä äänestetään yhdessä kohdassa tai toisessa täällä valiokunnassa, on hyvin vaikea seurata sitä ja sillä on omat vaikutuksensa itse tekstiin. Ja en minä tässä ketään nyt syytä, koska te, esittelijähän on tehnyt paljon työtä, kiitän häntä siitä. Mutta kun otetaan huomioon se, että aihe on niin monimutkainen, niin meillä on sellaisia näkemyksiä, jotka voivat sitten olla keskenään ristiriitaisia. Ja siitä syystä ehdottaisin, että lykkäämme sitä, se edesauttaa sitä, että jokainen voi pohtia tätä, pohtia tätä työjärjestystä, mutta itse sisältöön ei sinänsä puutu, mutta näin me saisimme aikaiseksi johdonmukaisemman tekstin. Sillä sihteeriä ja esittelevät tietysti tässä työtä tehneet, mutta näin me saisimme aikaan sellaisen äänestysluettelon, jota voidaan seurata. As with benchmark. Ehdotus sitten lykätä tätä niin kuin vertailuarvokin tapauksessa lykätä, jotta asia uudelleen, eikä lykätä niin, että tämä sitten tippuisi Kankolan kaivoon. Aloitetaan. Oletko sellaiset myöskin vertailuarvoista äänestystä? Ai, anteeksi. Minä tarkoitan rahamarkkinarahastoja. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Me olemme sopineet, että vertailuarvot lykätään nyt aika yksimielisesti. Eli äänestys on, kannatatko lykkäämistä? Kyllä. Vihreä merkitsee, että kannattaa lykkäämistä. Äänestys alkaa. With two more cards plugged in that haven't voted, one more card. Onko teillä kortit koneessa? Selvä, äänestys päättyy. Lykätty 23.15 ääniin. Um, I, the rapporteur wishes esittelee olla puheenvuoron. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kunnioitan luonnollisesti valiokunnan enemmistön päätöstä. Kuitenkin eh, siinä hengessä, mitä herra Gozes nyt äsken eh, sanoi, olen valmis lykkäämään tätä tässä nyt hmm, jonkin aikaa, mitä eh, pikemmin pääsemme äänestämään sitä parempi. Mutta tällä välin tai sillä välin voimme luonnollisesti tätä äänestyslistaakin vielä hioa, mutta kun viime kädessä meidän täytyy sinafeista sitten ottaa kantaa tai ei niihin ottaa kantaa. Minä oletan, että eivät kannat tässä muutamassa päivässä tule muuttumaan puoleen eikä toiseen. Joten sopikaamme nyt keskenämme, että tämä on viimeinen lykkäys, että ensi kerralla – me todella sitten toimitamme äänestykseen. Kaikilla on tarkistukset, kaikilla on äänestyslistat ja sitten päätetään. Um, thank you. Yes. Kiitos. Bokan. Rouva puheenjohtaja, hyväksyn sen, mitä esittelijä juuri totesi, että mitä pikimmin äänestys toimitetaan. Tässä ehkä tarvitaan vielä hiukan aikaa tosiaan äänestyslistojen läpikäymiseen mutta halusin muistuttaa, että tällä viikollahan meillä on vielä EPPn äh, kokous Puolassa. Monet äh, meidänkin valiokuntamme jäsenistä olemme poissa loppuviikosta ja siksipä ei olisi edullista hoitaa asia torstaina tällä viikolla. Äh, tämä olisi meille EPPssä kyllä todella hankalaa. In, indeed, we've already agreed Kyllä, olemme päättäneet, että tämä torstai ei käy, koska ihmisiä ei ole tarpeeksi paikalla. Ei ole mitään aikomusta äänestytä asioita näin lyhyellä varoitusajalla, kun teillä on muitakin sitoumuksia. Palaamme kysymykseen siitä, koska valiokunnalla on aikaa äänestystä varten. Sitä ei ole mitenkään älyttömästi. Voi olla, että me hyödymme hyödynnämme suosikkislottiamme Strasbourgissa maanantaina. Anteeksi vain Bernaan. Nyt siirrytään eteenpäin esityslistalle. Ei äänestyksiä. Ne, jotka äänestyksiä varten tänne tulivat, voivat lähteä. Tämä kohta voidaan päättää. Nyt meillä on... Voimme palata esityslistan kohteen kolme ja neljä eri jäsenvaltiossa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä. Mietintöluonnoksen käsittely. Voisitteko lähteä hiljaa vaiten? Ja voisin antaa herra Kutasille puheenvuoron.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 hän ei päässyt tänään kokoukseemme, mutta hänellä on erinomainen syy. hän on saanut lapsen. Joten nyt minulla on tässä tilaisuus esitellä Moitsanna ajatukset. Aivan ensin haluaisin mainita, että parlamenttihän on vaatinut reilua verotusta – halunnut välttää veropetoksia, veronkiertoa ja verokeitaita. Ja mehän olemme pyytäneet komissiota puuttumaan hybridijärjestelyihin, joissa hybridilainajärjestelyjä on käytetty verojen kiertämiseksi eri jäsenvaltioissa tai verojen välttelemiseksi. Ja todella nyt kun tässä pyritään saamaan aikaan väärinkäytösten vastainen yleinen sääntö ja pyritään välttämään kaksinkertainen verottamatta jättäminen, niin me olemme hyvin tyytyväisiä komission ehdotuksiin. Mitä tulee näihin hybridijärjestelyihin, e, esittelijä tukee komission ehdotusta ja hybridilainathan ovat johtaneet siihen, että niitä on käsitelty verovähennyskelpoisena yhdessä jäsenvaltiossa ja sitten siinä toisessa jäsenvaltiossa verottoman tuoton pohjalta. Ja tämä on johtanut kaksinkertaisen verottamatta jättämiseen ja tähän asiaan on puututtava kiireellisesti. Meillä on nyt ratkaisuehdotus, joka pohjautuu vuoden 2010 käytännessääntö työryhmän ehdotukseen, eh, eli lähdeverotukseen ja siihen, että sama verokantaa käytetään molemmissa jäsenvaltioissa. Toinen asia liittyy väärinkäytösten vastaiseen yleiseen sääntöön, joka sekin on erittäin hyvä askel eteenpäin. Parlamenttihan on pitkään halunnut eh, estää tällaisen vero shoppailun, jossa jäsenvaltiossa on käytetty välittäjiä sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa väärinkäytöstä vastainen sääntö on vähemmän tiukka tai sääntö ei ole lainkaan. Ja siksipä esittelijä haluaa mielellään, että yleisen säännön tämä yleinen sisällytetään Nemo-tytäryhtiö direktiiviin. Rouva Kleva lisäksi tässä mietintöluonnoksessaan ää, muuttaa artikloja 1 ja 4. Hän haluaa vahvistaa emoyhtiömääritelmää, kun kyse on ää, tällaisesta kilpailua vääristävästä verosuunnittelusta. Samoin hän pyrkii huolehtimaan siitä, että missään jäsenvaltiossa yhtiöverokanta ei voi olla alle 75 prosenttia muiden jäsenvaltioiden keskiarvosta. Meidän esittelijämme toivoo, että yhtiöveropohja-asiaa joka on kansainvälisen poliittisen asialistan kärjessä, saa teidän tukenne, valtioiden tuen sekä sitten komission tuen. Joten esittelijä mielellään jatkaa yhteistyötä varjoesittelijöiden ja muiden kollegojen kanssa tästä kysymyksestä. Kiitos. I don't know if we speaker for the... Kiitoksia. En tiedä, onko EPPstä puhuja. Theodor, muuttaa hänellä paikalla. Niin, minä haluaisin kahvia. Eli jos EPPstä ei ole ketään, niin Silvi sitten. Kiitoksia Sharon. Hän alkuun haluan kiittää esittelijää, joka on oikein hyvistä syistä tältä poissa, ja henkilö, joka hänet korvasi. Minun mielestäni tietysti meidän täytyy katsoa vähän näitä tiettyjen teknisten asioiden yksityiskohtia. Tässä kuitenkin mennään oikeaan suuntaan. Itse minua aina huolettaa se, kun näen, että tätä parlamenttia kuullaan pelkästään verotuskysymyksissä, jotka ovat näin tärkeitä ja jotka, josta käydään niin paljon julkista keskustelusta ja kansalaiset odottavat meiltä paljon, niin ne kohdat, jossa täytyisi katsoa vähän tarkemmin tätä, on tämä 15-20 prosenttia siirtyminen, mikä se oikea taso sitten on, niin tietysti meidän tulisi sitä katsoa. Ja sitten kysymys tästä lakisääteisestä mm, yhtiöverokannasta ja suhteesta eurooppalaisen keskiarvoon. Minä en oikein ole sitä mieltä, että katsotaan tiettyä kilpailua, ja, vaan meidän täytyisi katsoa tuon kannan realiteettia. Tietyissä maissa kannat ilmaistaan ja, ja sitten on mahdollisuus, ettei niitä sovelleta Kaikkea tätä tulisi katsoa sitä kannalta, että mikä olisi tällainen reaalikanta tai mikä olisi keskimääräinen kanta, mikä tietysti aiheuttaa ongelmia sen suhteen, että miten niitä määritellään ja millä tavalla niitä valvotaan. Mutta kiitoksia edelleen kerran esittelijä tästä tehdystä työstä ja tietysti aiomme esittää joitakin kommentteja näihin avoimena oleviin teknisiin yksityiskohtiin. Puheenjohtaja, kiitoksia. Sitten mennään eteenpäin. Philip Lamberts. So in my usual... Puhunko niin kuin yleensä tapana niin on? Times are very... No, joskushan ihmisiä voi loukata hyvin hienovaraisesti ja joskus voi olla sitten vähän suorapuheisempikin. Mutta aivan ensin äh, nyt äh, toteaisin, että, ensin, että esittelijä ansaitsee kiitokset, vaikka kyllä tässä vielä paljon on tehtävää. kun pyrimme torjumaan aggressiivista verosuunnittelua. Viime viikolla osallistuin pääosaston kuulemiseen. Myös verotuspääosasto haluaa tehdä asialle jotain, mutta olkaamme rehellisiä. Jäsenvaltiot eivät olekaan enää niin innostuneita, vaan tekevät lisäreikiä eurooppalaiseen verojuustoon, verotusjärjestelmän juustoon se on aika reikäinen. Ja kun puhutaan nyt tuosta aggressiivisesta verosuunnittelusta, niin kyllä on aikakin meidän jo asiaan puuttua. Muistan Gigoldin mietinnöstä, että ehdottimme, että yhtiöverokanta ei voi olla alle 75 prosenttia jäsenvaltioiden keskiarvosta ja tätä nyt esittelijä tässä myös ehdottaa ja sitä mekin tuemme ja tuemme muuten myös kaikkia muita esittelijän tarkistuksia. Minä todella toivon, että enemmistö kääntyy tämän, tässä parlamentissa tämän ehdotuksen taakse. Öm, uskon, että vaikka meillä onkin erilaisia kantoja vero, verotuksen tasosta, niin varmaan kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että haluamme verotusjärjestelmän olevan oikeudenmukainen ja varmistavan sen, että ei jouduta tilanteeseen, jossa suuret yhtiöt voivat vapaasti pelata eri verojärjestelmien välillä saadakseen mahdollisimman suuren hyödyn, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat työpaikkojen luomisessa merkittävin moottori oikeastaan kaiken moottori, todella maksavat veronsa. Niiden verotaakka on varsin kova. Ja siksipä meidän täytyykin pyrkiä tähän välineeseen saman pontta niin, että huolehdimme siitä, että suuret yritykset maksavat osansa veroista paitsi lain kirjaimen myös lain hengen mukaisesti. Tässäpä se, mitä minä halusin sanoa. Me tulemme esittelijän ehdotusta laajalti tukemaan ja olemme valmiit käymään keskusteluja kaikkien kanssa ja toivon, että kaikki olemme tässä asiassa samalla linjalla. Kiitos. Thank you very much. Uh... Thank you, Sharon. Ja, aus unserer... Kiitos Sharon. Meidän mielestämmekin komission ehdotus on ihan oikean suuntainen. Mielestämme se on kuitenkin järkevää vastaa, kun tämä Kekusin ehdotus vähintään 75 prosentin yhtiöverokannasta tai yhtiöverokantojen keskiarvosta toteutuu. Eli tämä on meidän mielestämme hyvä ehdotus ja oikea periaate ja sitä painokkaasti, ponnekkaasti tuemme. Komission ehdottama artikla 1a veronkierron äh, torjuminen on hyvä lähestymistapa mielestämme. Tosin toteaisin, että äh, Saksassa meillä on jo vastaava määräys, joka kuitenkin veroasiantuntijoidemme mukaisesti on liian yleisluontoisesti muotoiltu ollakseen tehokas ja siksipä kun puhutaan esimerkiksi työntekijöiden määrästä ja muista kriteereistä liittyen yhtiön tulokseen, niin näin saataisiin ehkä parempi tulos kuin nykymuotoilun kautta. Toisaalta tämä ehdotus ei mielestämme ole ihan riittävä aggressiivisen verosuunnittelun laajamittaiseksi torjumiseksi. Se voi tapahtua vain laajemmassa yhteydessä niin, että jäsenvaltiot sopivat konsolidoidusta yhtiöverotuksesta sellaisille yrityksille, jotka toimivat useammassa EU-jäsenvaltiossa. Näinpä yritysveropohja olisi konsolidoitu. Samoin eh, sitten tällainen eh, varojen siirto veroja pakoon ei olisi enää mahdollinen. OECDn toimintasuunnitelmassahan tällainen jo mainitaan, mutta tätä tarvittaisiin nyt todella. Tällainen ehdotus ei varmaankaan lyhyellä aikavälillä ole mahdollinen toteuttaa, mutta ilmeistä on sekin, että kansainvälisesti toimivissa yrityksissä on liikaa mahdollisuuksia verosuunnitteluun tänä päivänä ja näin ollen toimiin on ryhdyttävä. Olemme vielä kaukana ähm, riittävästä lopputuloksesta, mutta on tämä askel oikeaan suuntaan, joten tuemme kyllä tätä ehdotusta. Uh, thank you very much. Uh, Astrid... Kiitos. Astrid Lulling. Rouva puheenjohtaja, kiitos. Meidän varjoasettelijamme ei ole paikalla, mutta minulla on kysymys. Näen nämä tarkistukset nyt ja kysyisinpä komissiolta. Onko mahdollista laskea tätä 70 prosenttia tästä yritysverojen keskiarvosta tiedetään, että yritysverotus on niin monimutkaista eri jäsenvaltioissa. Olen perehtynyt tähän asiaan jonkunkin aikaa. Jossakin maissa aste- Yritysveroaste on korkea, mutta siellä on kaikenlaisia poikkeuksia ja loppujen lopuksi reaalinen veroaste on alhaisempi kuin maissa, jossa yritysveroaste on paperilla korkeampi. Pystyykö komissio laskemaan tämän, ottaen huomioon järjestelmän monimutkaisuuden? Minä kun en pohjimmiltaan tykkää näistä tarkistuksista. Ja uskon myös, että ehdotuksessa on käytännössä mahdoton toteuttaa. Mä kysyisin komissiolta, on kykeneekö se 28 jäsenvaltiossa sanomaan, mikä lopun lopuksi on tämä reaalinen veroaste kaikki ne poikkeuksine. Have any other... Haluatko jotkut muut puheenvuoron komission paikalla? Ää, varmaan palaatte tähän veropohjakysymykseen, mutta annan teille puheenvuoron. Thank you, Chair. Uh, Uvi Ili for Director General. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisimme kiittää valiokuntaa erittäin myönteisestä ja meitä tukevasta mietinnöstä ja toivomme kaikkea hyvää edustaja Klevalle No tämä nimenomainen kysymys, joka otettiin esille, jossa puhuttiin tästä normaista yhtiöveropohjasta, joka meidän laskelmiemme mukaan olisi noin 17,3-17,4 prosenttia. On joitakin jäsenvaltioita, kuten yhdistynyt kuningaskunta, jotka viime vuosina ovat vähentäneet yhtiöverokantansa vuosittain aina yhdellä prosentti, prosentilla, joten kun tässä puhutaan nyt 17,4 prosentista, niin se merkitsisi sitä, että ainakin kuusi jäsenvaltiota joutuisi nostamaan kantansa, jotta tuo, aivan kuten tarkistuksessa vaadittu, yhdenmukainen kanta säilyisi. Koska on tarpeen verottaa samasta tulosta samalla tavalla useimmissa jäsenvaltioissa, perustuvaisten periaatteiden puitteissa, niin ei olisi mahdollista ottaa tämä 17,4 prosenttia käyttöön silloin, kun osingot joissakin maista ovat erilaiset, koska niitä täytyy siis silloin verottaa 17,4 prosentilla. Se merkitsi sitä, että kuuden jäsenvaltion kohdalla täytyisi ottaa käyttöön yhteinen yhtiöveropohja, joka on tämän suuruinen. Eli vaikka yleistavoitteet ovatkin tietysti kannatettavia, niin tällä hetkellä on kyllä vaikea nähdä, miten ehdotuksessa voitaisiin pyytää tiettyjä jäsenvaltioita tekemään näin suuria muutoksia omiin yhtiöverojärjestelmiinsä. Paljon kiitoksia. Haluatko palata vielä esittelijän puolesta asiaan? Kiitos Sharon. Aivan ensin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Moitsa tekee ehdotuksen, mutta tällähän suuri enemmistö kyllä jo kannattaa hänen ehdotustaan. Kiitos. Astrid, yes, you want, sorry. Did... Astrid, anteeksi, halusitko vielä? Vastaus ei ollut vastaus kysymykseeni ja kysymys ole veroasteesta, vaan kysymys on reaalisesta, toteutuneesta veroasteesta poikkeuksen jälkeen. Muutenhan meillä ei ole sama aste. Kysyn, kykeneekö komissio määrittelemään tämän? No, koskapa kansalliset verojärjestelmät ovat todella erilaisia keskenään, on lähes mahdotonta määritellä joka ikiselle yritystyypille, joka ikisellä alalla eh, PK-yrityksistä aina suurin kansainvälisiin yhtiöihin tarkat veroasteet, joten meillä on tällaiset malliyhtiöt, joiden mallien pohjalta sitten teemme vertailuja. Tai sitten pitää pitäisi tehdä komission ehdottomalla tavalla niin, että on yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja. Vain silloin, kun on tällainen yhteinen veropohja, jälkikäteen voi tehdä verolaskelman, jossa on järkeä, mutta ilman minkäännäköistä harmonisointia tai koordinointia, Äh, ottaen huomioon erilaiset äh, kulurakenteet, erilaiset edustusmenot, erilaiset äh, maksut ylipäätään on mahdotonta antaa järkevää vastausta ottaen huomioon kaikki erilaiset mallit, joita EU:ssa on tänä päivänä olemassa. Ja tähän viimeinkin antoi periksi ja seurasi vinkkiä ja palaisi tähän veropohja kysymykseen, joka taas ei etene kovin nopeasti neuvostossa. Tämä vastaan sen, että tämä on vaikeata ennen kuin on yhteinen veropohja. Vertailu on vaikeata. Selvä. Olemme käsitelleet mietintöluonnoksen. Tarkistusten takaraja on 25. helmikuuta kello 5 keskustelu on 17. maaliskuuta. Tarkistus on 18. maaliskuuta ja vielä tämä huhtikuun kakkos täysistuntoon. Ehkä täytyy vähän nopeuttaa, koska esittelyllä kädet enemmänkin kuin täynnä. Katsotaan, miten tämä tahtoo, mutta, mutta 25. huhtikuuta mennessä tarkistukset valmiiksi. Niin sitten Kroatian liittyminen 1990 kaksinkertaista verotusta koskevan rikokseen liittyminen yritysten tulon oikaisun yhteydessä. Herra Nitras. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintöluonnos liittyy kaksinkertaista verotusta poistavan sopimuksen. Kyse on siis kaksinkertaisen verotuksen poistamista etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisuun tehtyyn yleissopimukseen. Ja Kroatian liittyminen tähän sopimukseen. Tätä yleissopimusta päivitetään säännöllisesti, kun uusia jäsenvaltioita liittyy. Kyse on välimiesmenettelystä ja kyse on myös mahdollisuudesta ähm, välttää kaksinkertaista verotusta äh, silloin, kun tapahtuu esimerkiksi tulon oikaisuja äh, tietyissä jäsenvaltioissa. Näin äh, yhtenäismarkkinoiden toiminta helpottuu ja yritysten toimintarajat ylittäen helpottuu myös. Kroatian liittyminen tähän yleissopimukseen luonnollisesti liittyy tai on seurausta Kroatian liittymiseen Euroopan unioniin. Näin ollen tämä yleissopimus sitoo myös Kroatiaa siitä hetkestä alkaen, kun päätös tulee neuvostolle ja komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen. Ja juuri tätä, tätä kuulemismenettelyä me tässä nyt toteutamme ja minkäännäköistä vastalausetta ei ole tullut Euroopan unionilta eikä myöskään Kroatialta. Tosin ehdotan tähän tarkistusta numero yksi. Ja tässä tarkistuksessa yksi kyse on tarkennuksesta, nimittäin siitä, että päätös astuu voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Neuvosto oli tehnyt toisenlaisen ehdotuksen, joka minun mielestäni olisi voinut saattaa tämän sopimuksen voimaan takautuvasti. No nyt todella siis kyseessä on kuulemismenettely, tässä kuullaan Euroopan parlamenttia ja näin me voimme tarjota Kroatialle mahdollisuuden sopeuttaa omat sääntönsä tähän välimiesmenettelyyleissopimukseen. Ja me katsomme, että tämä mietintö tulisi hyväksyä viimeisessä EPn täysistunnossa. Kiitos, alkoi joku muu puhua. Minä haluaisin vain lyhyesti sanoa, että totta kai tämä on hyvin tekninen kysymys ja pieni kysymys. Minusta esittelen arvion kohtuullinen, erityisesti liittyen siihen, koska sopimuksen pitäisi astua voimaan. Minusta tämä näyttää hyvältä ja minulla ei ole mitään tarkempia näkemyksiä tähän. Okay, thank you very much. Uh, now... Kiitoksia. Ramon. Thank you very much, uh, Sharon. Kiitoksia, Sharon. Ei minulla ole mitään lisättävää siihen. Olemme esittelijän kanssa sopineet näistä asioista ja kaikki jäsenvaltiot ovat tehneet samoin aiemmin. Ja nyt kun Kroatiasta on tullut jäsenvaltio, niin ja minä juhlin sen tuloa unioniin. Ja kun pyrimme poistamaan kaksinkertaisen verotuksen, niin tuemme myös näitä tarkistuksia ja päivämäärää, milloin tämä sopimus tulee voimaan. Paljon kiitoksia. Onko muita varjoja? Herra Baldini, haluatteko puhua? ja bih se zahvalio gospodinu Slavomiru Nitras na... na... Kiitoksia. Haluan kiittää herra Nitrasia hänen tekemästään oikein hyvästä työstä esittelijänä. Hänen tarkistuksensa saa myös hyväksyntämme ja näin voimme saada tilaisuuden hoitaa asia ei takautuvasti, vaan ää, äh, niin, että Kroatia voi todella säännönmukaisesti sitten sopeuttaa oman lainsäädäntöönsä yleissopimukseen. Tämä kaikki on oikein hienosti esitetty, enkä näe mitään syytä olla tukematta Nitrasin ehdotusta ja tarkistusta. Kiitos. Right. Selvä. Paljon kiitoksia. Haluatko sinäkin puhua? Kaikki ovat samaa mieltä. Hyvä juttu tarkistusten takaraja 25. helmikuuta. Jos tarkistuksia olisi, keskustelu on 17, äänestys 18 ja huhtikuun täysistunto. Me olemme kaiken muun lykänneet. muita esille tulevia asioita ei ole ja voin muistuttaa teitä siitä, että torstaina 20. helmikuuta 9.12.30 kokous. Ja huonot uutiset on, että Strasbourgissakin tulee olemaan kokous seuraavana tänä illalla. Ja torstaina on sitten tämä rahanpesuäänestyksen kakkospuoli yhdessä live-valiokunnan kanssa. No toivottavasti että heillä on meidän nimetyt, meidän nimetyt paikkamme valmiina äänestystä varten. Yeah. Torstaina. Meeting closed.